Good afternoon, colleagues. Hyvää iltapäivää kollegat ja tervetuloa meidän valiokuntamme kokoukseen tänään iltapäivällä. Ensinnäkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi vieraamme Gil Siltapaku, joka istuu tuolla takana. Hän on Afrikan unionin komission edustajana paikan päällä. Tervetuloa. Me tulemme puhumaan asioista, jotka kiinnostavat Afrikkaa, Mosambikin vaalitarkkailutehtävästä ja myöskin konfliktimineraalista keskustellaan tänään iltapäivänä, joten lämpimästi tervetuloa. Um, can I move to item? Sitten kohta yksi. Estyslistan hyväksyminen. Estylistalle on tehty yksi muutos. Tämä liittyy kohtaan kymmenen. Herra Görens ei pääse huomisaamana paikalle joten hän ehdotti, että siirrämme tämän AKT-EU-yhteiskokousta koskevan asian iltapäivän viimeiseksi asiasta. Eli tiistain iltapäivänä viimeisenä asiana käsitellään tämä kohta 10, eikä siis tiistai-aamuna. Voimmeko tällä muutoksella hyväksyä esityslistan? Ja voiko henkilöstö varmistaa sen, että EU AKT-yhteiskokousta koskevan keskustelun varjoesittäjät myöskin tietävät siitä, että tämä asia siirrettiin iltapäivällä huomenna silkkan huomisaamuna esityslistalla. Kiitos, mikä toimittaa tämän, tiedon perille. Sitten kohta kaksi. Pöytäkirjan hyväksyminen. Valiokuntakokouksen hyväksyminen 7. päivältä lokakuuta on asiana. Teillä on toimitettu pöytäkirja, että mikäli teillä mitään huomautettavaa, ilmoittakaa huomioistanne sihteeristölle iltapäivän päätteeksi. Eli mitään huomatettavaa ilmene. Pöytäkirjat katsotaan hyväksytyiksi. Kohta kolme puheenjohtajan ilmoituksia. Minulla oli jotakin ilmoitusasioita. Ensimmäinen ilmoitusasia on se, että kuten te tiedätte, komissaari Stylianidis on sanonut, että mikäli hänet nimitetään, hänen ensimmäinen tehtävänsä on vierailla Länsi-Afrikassa tarkastelemassa sitä, miten se taistelee Ebolaa vastaan. Eurooppa-neuvosto hyväksi, hyväksyä myöskin Ebola-koordinaattoriksi, ei pelkästään komission koordinaattoriksi, vaan koko EUn Ebola-koordinaattoriksi. Komissaari Stylianides matkustaa Afrikkaan tällä viikolla ja toivon mukaan ensi maanantaina kello 17 hän tulee meidän valiokuntamme kokoukseen ja kertomaan matkansa tuloksesta. Hän palaa matkalta sunnuntaina ulkoasian neuvostolle kertoa asioiden tilasta maanantai-iltapäivänä. Ja hän on vahvistanut itse, että hän on kello 17 paikan päällä täällä meidän kokouksessamme. Meillä ei vielä kokoussalia ensi maanantaiksi, mutta olisi mielenkiintoista kuulla, että valikuntamme saa kuulla samanaikaisesti kuin neuvostokin saa kuulla hänen matkansa tuloksista Sierraleosta, Kieniasta ja kolmesta maasta, kun on kyse tämän matkan aikana. Toivon mukaan huomisen mennessä saamme vahvistaa katetun tiedon siitä, että meillä on maanantaina kokoussali käytössä. Toinen ilmoitusasia liittyy maanantaina 24. marraskuuta pidettävän kokouksen Strasbourgissa. Kyse on kehitysvaliokunnan, ulkoisen valiokunnan ja ihmisoikeusalivaliokunnan yhteiskokous Saharov-palkinnon saajan Denis Mukwegenin kanssa. Hän on gynekologian auttanut seksuaalisen väkivallan uhreja Pansissa, demokraattisessa tasavallassa maan itäosassa. Maanantai-iltana erityinen yhteiskokous kolmen valiokunnan kesken ulkoisen valiokunnan, ihmisoikeuksien alivaliokunnan kanssa yhteiskokous, jos tapamme tämän saaropalkinnon saajan. Tänään iltapäivällä kello 18.30 huoneessa A1 H1 järjestetään kokous, jossa on mukana maailman pankin edustajia. Kollegat, jo kiinnostuneita interryhmän järjestämistä tästä, totesimme paikan päälle sitten keskiviikkona kello 18 salissa 5G 304 saisi järjestetään epävirallinen tiedotustilaisuus, jossa käsitellään Fischerin johdolla Expon työn tuloksia. Jotkut kollegat viime viikolla pyysivät häntä sekä Envivaliokuntaan että kehitysvaliokuntaan kertomaan maailman nälän herästä, mutta kollegat eivät pääse paikalle, joten lukuisat kollegat pyysivät, että herra Fischler tulisi puhumaan asiasta kehitysvaliokunnan jäsenille, koska hän parhaillaan laatii raporttia neuvostolle pitkäaikaisista Milanan Expon pitkäaikaisista seuraamuksista. Kyse on kehityspoliittisista asiasta, ei pelkästään maatalousasioista, joten toivon mukaan kollegat pääsevät kello 18 keskiviikkona. Hänen kanssaan on keskustelua onnitella. Monet kollegat pyysivät tätä keskustelua ja olen lähettänyt myöskin sähköpostin muistutukseksi asiasta kaikille, joten pistäkää tämäkin tapahtuma mielenne. Tässä olivat ilmoitusasiat. Tuliko kaikki nyt selväksi? Sitten kohta neljä. Komission tiedonannot. En näe, että Craig McQuaid olisi paikalla. Mutta kertokaa, kuka te olette. En tiedä, mikä teidän nimenne on. Äh, Pitman. Niin, Pete McQuaigin puolesta haluaisin sanoa vain, että komission puolesta ei ole mitään ilmoitettavaa, olen Tuula Turunen komissiosta. Ähm, niin Kiitoksia. Sitten kohta viisi. Kyselytunti. Kokosta ennen ei saatu yhtään kysymystä, joten meidän ei tarvitse käyttää enempää aikaa tämän asian käsittelyyn, joten voimme siirtyä suoraan kohtaan kuusi. Kyse on vaalitarkkailuvaltuuskunnan matkasta Mozambikin. EUn päätarkkailija, päätarkkailija Judith Sargentini on paikan päällä. Valtuuskunta palasi matkalta 15. lokakuuta. Sargentini voi nyt kertoa alustavista vaalitarkkailu valtuuskunnan johtopäätöksistä Euroopan parlamentin ja MEPPien rooli tiedoksi niille, jotka eivät tunne ihmisille tätä asiaa niin hyvin mukaan minä, voin nyt saada lisää tietoa tästä. Um. Mutta liian vaatimaton. Kiitoksia Linda. Niin, minä olen edelleenkin johtana tässä ryhmässä. Ja vaalit pidettiin 15.10. kolme eri vaalia, kansalliset, alueelliset ja presidenttivaalit samanaikaisesti. Meillä on EUn perinteenä näillä tarkkailumatkoilla – se, että yksi mepeistä johtaa tätä, tällä kertaa siis Mogherini oli paikalla, mutta Ashton oli vielä nimittänyt minut tähän tehtävään. Ja neuvoteltuani tästä asiasta kokouksessa, jossa olitte puheenjohtajana yhdessä Afetin kanssa, demokraattinen vaaliryhmä on kyseessä. Minä olen siellä vihreiden edustaja niin Euroopan tarkkailumissio sisälsi joukon, jossa varapuheenjohtaja oli mukana, joka koordinoi siis kaiken, koska hän on pidempään tuolla maassa ja itse asiassa siis hoitaa koko tätä prosessia. Ja häntä tukevat vaaliasiantuntija media-asiantuntija, koska kyseessä on myös median tässä maassa. Henkilö, joka auttaa pitkän aikavälin ja lyhyen aikavälin tarkkailijoita, kuten myöskin juridinen asiantuntija ja kaikkia tätä <clears throat> sitten tukee tämä palveluntarjoaja, joka varmistaa sen, että työ voidaan hoitaa. Tällä kertaa Mosambikissa Euroopan parlamentin valtuuskunta ei ollut paikalla, mikä liittyi tämän talon prioriteetteihin, jotka olivat kohdistuneet Ukrainaan ja Moldovaan. Minusta se oli kuitenkin sääli ja pyrin sitä muuttamaan, koska Euroopan unioni, kuten myös, myöskin parlamentti, ovat olleet mukana Mosambikin vaaleissa kansalaissodan ensivaaleista ja lähtien vuonna 1994 jälkeen. Tämä oli toinen sellainen tapa rahoittaa tarkkailumatka, koska se rahoitettiin eri jäsenvaltioista, joilla on Maputussa, Mosambikin pääkaupungissa suurlähetystö. Euroopan ulkoisen hallinto ja komissio tässä nyt on kysymys siis siitä, miten näitä rahoja myönnetään, miten niitä käytetään, niin rahaa saati allokoitua, mutta ei kuitenkaan käytetty jotain sen tapaista. Joka tapauksessa pidettiin kuitenkin erittäin tärkeänä sitä, että me olimme läsnä tuolla paikan päällä ja monet jäsenvaltiot siis tulivat mukaan auttamaan rahallisesti ja mahdollistivat sen, että voimme osallistua tähän matkaan. Loppujen lopuksi meillä oli 20 pitkän aikavälin tarkkailijaa, 20 lyhyen aikavälin tarkkailija, lyhyen aikavälin tarkkailijat ovat siellä viikon vaalien kummankin puolin ja pitkän aikavälin tarkkailijat tulevat sinne kuukautta ennen vaaleja. 65 paikallista lyhyen aikavälin tarkkailijaa eri suurlähetystöistä ja näin kokonaisluku oli yli 100 tarkkailijaa, jotka olivat paikalla kaikissa maakunnissa. Päätarkkailijana minä vierailin maassa kolme viikkoa ennen vaaleja, jotta sain tutustua kaikkiin virallisiin tekijöihin, ulkoasianministeriöön tietysti, mutta myös perustuslaillisen neuvostoon, vaalikomiteaan, eri poliittisiin puolueisiin. Näin varmistanut siitä, että kaikki ymmärsivät, että tässä kyseessä on tarkkailumatka, johon Mosambikin hallitus on meitä pyytänyt. Me tietysti tarkkailemme vain silloin, kun meitä on siihen pyydetty ja meidän vähimmäisvaatimuksiimme vastataan. Mosambikin hallitus siis kutsui meidät paikan päälle ja kaikki vaatimukset täytettiin. Kaksi päivää vaalien jälkeen julkaisin alustavan lausuman ihmiset ehkä ajattelevat, että se sitten sen, että ovatko nämä vaalit uskottavat vai eivät, vapaat vai eivät, mutta itse asiassa meidän tarkkailumatkamme kohdistavat toimintansa muuhun, eivätkä pyri tällä tavalla luonnostelemaan tilannetta, ja mekään emme siis näin tehneet. Sanoimme, että epätasapainoisen vaalikampanjan jälkeen äänestys oli järjestelmällistä itse vaalipäivänä siis tarkkailijamme näkivät, että menettelyt olivat kohdillaan ja vähimmäisvaatimuksiin vastattiin. Mutta muutama, jopa väkivaltainenkin tapahtuma muutamallakin alueella oli tapahtunut. Ne eivät vaikuttaneet kuitenkaan vaaleihin niin pitkälti, että olisi voinut sanoa, että järjestystä ei olisi noudatettu. Kuitenkin vaalikampanja aiempina kuukausina oli epätasapaino, niin kuin me sitä nimitimme. Kolme puoluetta, kolme ehdokasta presidenttivaaleissa. Flinimo hallituksen, Renamo oppositiopuolueen ehdokas. Frelimo ja Renamo siis olivat johdossa. Ja sitten aika uusi poliittinen puolue, MDM, joka on irrottautunut Renamosta. Se on nuorempi ja vetoaa nuorempiin kaupunkilaisiin. Saimme vaalien aikana nähdä, että valtion varoja sellaisena kuin Frelimo niitä käytti, joskus myös Renamon toimesta päässä Frelimon käytöstä, mikä antoi sille epäoikeudenmukaisen Minäpä tässä etsin englanninkielen sanoja. Voi kiitoksia. Epäoikeudenmukaisen edun suhteessa näihin kahteen muuhun puolueeseen. Ja olemme samankaltaista tutkimusta tehneet myös median, riippumattoman median, valtioomisteisen median, television, radion, eh, sanomalehtien välillä, jossa nähdään, että valtioomisteinen media oli aika kovastikin kallellaan hallituspuolueita kohtaan. Vaalien jälkeen tilanne ei päättynyt siihen ja lähdin maasta muutama päivä myöhemmin. Ydinjoukko ja pitkän aikavälin tarkkailijat jäivät paikan päälle. Itse asiassa tässä ydinjoukossa olleet ihmiset lähtivät vasta viime keskiviikkona ja ulkosuudenhallinnon tiloissa sitten pidettiin briefaus tästä asiasta torstaina – ja kun äänet oli laskettu vaaliiltana, mikä myöskin sujuu aika oikeassa järjestyksessä, niin sitten laskettiin näitä eri vaalipisteiden tuloksia, mihin kuului hirvittävästi aikaa. Pitkän aikavälin tarkkailijamme pyrkivät saada pääsyn näihin paikkoihin, eikä heitä päästetty aina paikan päälle vasta äskettäin viime viikolla – vaalikomitea on antanut meille lopulliset tulokset, jotka olivat yhdenmukaisia mikä on siis sen mukaista, mitä kansalliset kansalaisjärjestöt sanoivat, että Frelimon ehdokas on voittanut 57 prosenttia muistaakseni, ja Renamo, kuten myöskin MDM, pettyivät lopputulokseen ja se johti moniin valituksiin. Vieläkään meillä ei ole lopullista tulosta vaaleista, sillä valituksia on esitetty perustuslaillisen neuvoston sekä Renamon että MDM puolelta. Renamo jopa pyytää tulosten mitätöintiä tietyissä maakunnissa – kuten myöskin MDM. Ja vasta sitten, kun perustuslaillinen neuvosto on ottanut kantaa näihin eri valituksiin, vasta sitten saadaan viralliset lopputulokset ja vasta sen jälkeen me julkaisemme tämän loppuraporttimme. Näin teemme siitä syystä, että haluamme varmistautua siitä, että otamme huomioon ajan ennen vaaleja, vaalipäivän itsensä ja sitten vaalien jälkeisen ajan, sillä itse asiassa nämä vaalit vaalit epäonnistuvat vasta vaalipäivän jälkeen, mikä on todella harmillista. Minkä takia meidän kannattaa ehkä pitää näitä tarkkailijoita maassa paljon pidempään. Sillä tilanne ei ole päättynyt ennen kuin kaikki on hoidettu loppuun. Mielenkiintoista oli nähdä, tämä oli ensimmäinen kerta, niin päätarkkailijana, saa tutustua koko järjestelmään huolella ja nähdään myös, että nämä yhtenäväisyydet ja erot ovat olemassa siihen, mihin on itse tottunut. Minusta on mielenkiintoista, mutta huolestuttavaa se, että vaalijärjestelmä, lainsäädäntö Mosambikissa on kovin politisoitunut kaikissa prosessin tasoissa. Perustuslainen neuvosto, vaalikomitea, jopa äänestyspaikoilla – kolmen puolueen edustajat ovat paikalla ja heillä on siellä roolinsa. Mikä varmisti? Vaikka luvattiin, että tämä olisi avoimempi vaali ennen vaaleja, niin kuitenkin vaikutti siltä, että itse vaalipäivänä tätä oli vaikea toteuttaa, koska 17 000 äänestyspaikkaa siellä ei voitu toteuttaa järjestelmää, jossa olisi ollut yksi tarkkailija paikalla ja ei politisoitunutta edustusta. Ja nyt sitten varsinkin vaalikomitea, kuten myöskin perustuslain neuvosto, joutuvat yhdessä päättämään, että tämä on vaalien tulos ja se on johtanut halvaantuneeseen prosessiin ja jakaumaan vaalikomiteassa poliittisten puolueiden välillä. Eli evaluaatio tuossa maassa täytyy tapahtua sen suhteen, millä tavalla jatketaan tämän politisoidun prosessin puitteissa. Mutta sitten taas toimielinten politisoinnin poistaminen silloin, kun tiedetään, että valtio on yksi osapuolista ja puolue on valtio, se on ha- johon minulla ei kyllä ole mitään vastausta, mutta minähän vain tarkkailen, enkä tässä mitään lakeja kirjoita. Kiitos. Okay, thank you Judith for that very... Kiitos Judith tästä erittäin tyhjentävästä katsauksesta sekä vaaliprosessiin ja siihen, mitä Mosambikista tapahtui. Ymmärrän kyllä, minkälainen dilemma tässä loppujen lopuksi meillä edessämme on. On vaikea meidänkin maissamme saada joka ikisen puolen edustajaa äänestyspaikalle tarkkailemaan tilannetta – ja vaalipäivänä moni puolue teki kampanjatyötä heidän lakinsa mukaan tämän sallittua. Jossakin maassa tämä ei ole mahdollista. Onko ihmisen mitään kysyttävää tässä yhteydessä? Guerrero ja Silva Pereira haluavat puheenvuoroa. Una pregunta, sino en primer lugar voy a felicitar. Ei, ei minulla varsinaisesti mitään kysymystä ole. Haluaisin vain kiittää edustaja Sargentinia ja kiittää häntä tästä raportoinnista Mosambikin vaaleista ja kaikista niistä ongelmista, mitä vaaliprosessissa oli ja myös sitä tavasta, jolla hän arvioi tätä prosessia ja millä tavalla hän jakoi tämän tavallaan, kertoi mitä tapahtui ennen vaaleja ja mitä tapahtui itse vaalipäivänä, samoin kuin myös se, miten kansalaiset vastaan ottivat tämän vaaliprosessin kokonaisuutena vaalien jälkeen. Hänen lehdistötilaisuutensa oli 6. marraskuuta Joten tässä oli nyt eh, tietenkin hänellä myös aikaa miettiä tätä arviointia ja näin se pitää tehdäkin. Parempi näin kuin, että saman tien vaalipäivän iltaan tai seuraavana päivänä arvioi tilannetta, kun siihen liittyy kuitenkin hyvin paljon erilaisia askelia ja asioita. Ja mm, siinä samassa syssyssä pitää myös valmistautua sitten matkustamaan pois kyseisestä maasta, joten tämä oli ihan hyvä. Nämä olivat nyt viidennet vaalit Mosambikissa kansallissodan jälkeen, joka merkitsee siis sitä, että maassa on jo jonkin verran ainakin vakautta verrattuna tilanteeseen moni, monissa muissa Afrikan maissa. Meidän täytyy parantaa vakautta ja meidän täytyy parantaa vielä vaaliprosesseja ja pyrkiä rakentamaan sinne avointa valtiota, joka palvelee kansalaisiaan parhaalla mahdollisella tavalla. Muutama kommentti sitten yleensä vaalitarkkailumatkoista. Edellisellä vaalikaudella minä kävin kolmella vaalitarkkailumatkalla ja näistä kolmesta No siis kaikissa näissä vaalitarkkailutehtävissä on aina ollut jotain konflikteja ja ongelmia, mutta Keniassa tämä konflikti oli hieman tulisempi. Ja omien kokemusteni pohjalta näin, että EUn toteuttamat vaalitarkkailutehtävät, kuten Juuditkin sanoi, se ei ollut sinällään mikään parlamentin lähettämä missio, vaan EUn välillä myös se parlamentin oma valtuuskunta liittyy EUn valtuuskuntaan. Ja usein nämä ihmiset ovat hyvin ammattimaisia ja ovat maassa hieman pitemmän aikaa, raportoivat hyvin yksityiskohtaisesti ja arvioivat hyvin tarkasti sen, mitä on tapahtunut 12 kuukautta ennen vaaleja, mikä oikeudellinen järjestelmä on, rakenne on. Ja kuten Judith sanoi, yleensä useimmat ongelmat esiintyvät ennen itse vaalipäivää, koska se liittyy usein tähän vaaliluetteloon, äänestysluetteloon josta sitten kiistellään. Tämä on luonnollisesti maakohtaista, mutta välillä on paljon niitä ihmisiä, joilla on, ö, olisi oikeus äänestää, taikka ongelma voi olla myös se, että äänestyslipukkeita ei ole kyetty jakamaan koko maahan. Tällaisia ongelmia esiintyy usein ja tilanne on usein asymmetrinen ja esimerkiksi myös, että ehdokkailla ei ole yhtäläistä pääsyä medioihin. Ja erilaiset järjestelmät äh, sitten johtavat vaalikampanjan aikana epätasa-arvoon. No, minä tässä nyt vaan jaan omia kokemuksiani. Ja yksi niistä riskeistä, mikä meillä näissä vaalitarkkailumatkoissa on, on juuri se, että me olemme todella vaativia niissä maissa, jossa vaalit järjestetään. Vaativia asioista, joista me emme välttämättä ole yhtä vaativia omissa lähtömaissamme. Mikäli monissa Euroopan maissa keskusteltaisiin samalla lailla esimerkiksi äänestysluetteloista tai eri ehdokkaiden pääsystä medioihin tai erilaisiin rahoitusmahdollisuuksiin poliittisille puolueille – niin silloin emme kykenisi niin paljon ehkäpä puuttumaan asioihin muissa maissa. Joten vaalitarkkailijoina meidän täytyy huolehtia siitä, että demokraattiset peruskriteerit on täytetty, ja tämä koskee myös tasa-arvoa kaikille tässä vaaliprosessissa. Jollain tavalla meidän täytyy myös kuitenkin miettiä omia ongelmiamme. Monet ihmiset ymmärtävät Espanjaa. Minä olen ollut mukana näissä vaalitarkkailutehtävissä esimerkiksi Perussa. Ja jotkut niistä näkemyksistä, mitä meillä on ollut esimerkiksi vaalilipukkeiden jaosta ja muuta ovat olleet ihan oikeutettuja. Mutta kuitenkin samat varaukset voitaisiin esittää monin paikoin myös Espanjassa, esimerkiksi liittyen vaalilipukkeisiin. No, me kuitenkin annamme uskottavuutta meidän omalle järjestelmällemme etukäteen ja sitten herätämme varauksia muissa järjestelmissä niistä asioista, jotka eivät aikaisemmin ole toimineet hyvin tai maissa, jossa on vähemmän demokraattista konsolidointia kuin meillä on omissa maissamme. Joten äh, uskoakseni tämä lehdistötiedotteen huomiot ja tämä raportti, johon edustaja Sargentini antoi, ovat paikallaan. Ja Meillä täytyy olla tällainen, tällaiset toimintasäännöt näiden jäsenille ja yksin asioista on nimenomaan neutraalisuus ja neutraalisuus voi välillä olla vaarassa. En nyt tässä varmaankaan paljasta mitään salaisuuksia, jos sanon, että on parlamentin jäseniä, jotka tarkkailevat ja noudattavat sääntöjä ja sitten on toisia, jotka antavat lausuntoja BBClle tai CNNlle itse vaalipäivänä jo. Niin, että he näkyvät äh, omassa kotimaassaan televisiokanavilla silloin, kun äh, te- televisiossa lähetetään uutisia näistä vaaleista. Ja minusta tämä pitäisi lopettaa, kun puhutaan näistä vaaliprosesseista tällaisissa tilanteissa meidän pitäisi toimia hyvänä esimerkkinä. Nämä kaksi puhujaa totesi, että minun maassani ei tarvitse mitään henkilökorttia, kun haluaa äänestää. Riittää, että sanoo olevansa se ja se henkilö, sitten pääsee äänestämään ihmistä. Tämä saattaa olla kummallista, mutta ei tästä mitään suurempia ongelmia ollut, paitsi yhdistön kuningaskunnan erässä osassa, historiallinen kulttuurimme on se, mikä meillä on, ja meitä järkyttäisi se, mikäli ihminen joutuisi tunnistamaan tai käyttämään henkilökorttia voidakseen äänestää. Eri puolilla on erilainen kulttuuri vallassa. Silva Pereira ja Noiser ovat seuraavat puhujat. Presidente, Kiitoksia, puheenjohtaja. Kulttuureista puheen ollen Kun puhutaan nyt erilaisista kulttuureista, niin äh, totean sen, että Rova Sargentinin kertomus vaalitarkkailutehtävästä oli hi- oikein hyvä. Ne oli paikan päälle. Olen iloinen siitä, että hänen raporttinsa oli hyvin tasapainoinen ja selkeytti myöskin tilannetta. Nyt tiedämme paremmin, mistä oli kyse mitään lopullista kertomusta hän tietystikään ei ole vielä voinut laatia, niin kuin hän itsekin totesi. Mosambikista valitsee edelleenkin hyvin ristariitainen tilanne. Silloin edelleenkin väitelty vaalien tuloksista, jotka ovat osoittaneet mieltään, ne ovat eivät voittaneet vaaleja, ovat äh, ja sitten vastalauseensa. Tämä ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, että Mosambikissa on tapahtunut edistystä ja tämä on nähtävistä myöskin vaaliprosessin yhteydessä. Vaaliprosessi oli demokraattinen. Ja niin kuin tästä vaalitarkkailukertomuksestakin ilmeni, tilanne on parempi kuin aiemmin. Loppujen lopuksi vaalit sujuvat rauhanomaisesti. Väestönlasken tai pikemminkin konsensus on nyt on saatu aikaan ja vaalikampanjan yhteydessä. Ei välttämättä tosin kaikki tasa-arvoon tai tasavertaisen kohtelun liittyvät seikat mutta siitä huolimatta vaalit sujuvat raunomaisesti. Ja vaaleista voidaan todeta, että ne olivat asianmukaiset ja rauhanomaiset, ja tämä on jo erittäin tärkeä tosiasia. Lisää edistys täytyy vielä tehdä sen myöskin sitä poliittiset puolet voivat osallistua vaaleihin ja uudet puolet saivatkin merkittävän määrän ääniä tälläkin kertaa. Tämä osoittaa, että Demokratia on merkittävällä tavalla päässyt eteenpäin maassa. Konflikteja täytyy pyrkiä välttämään ja rauhanomainen tilanne halutaan säilyttää, mutta kaiken kaikkiaan poliittinen järjestelmä äh, on sellainen, että joskus se saattaa yllyttää ihmisiä poliittisiin yhteenottoihin, mutta nyt Mosambikissa tilanne on rauhanomainen ja vaalien yhteydessä uusi puolue sai merkittävän määrän ääniä. Poliittisesti ja kulttuurisesti ilmapiiri on ollut hyvin vihamielinen uusia tulijoita kohtaan, mutta nyt tilanne oli rahnomainen. Joten äh, tilanne on sinänsä hyvä tietystikin. Jotkut väittävät, että vaali vilppiä esiintyi. Myöskin taulukoinnissa esiintyi epäkohtia, mutta kuten asian esittelijä totesi, kaikki asiat pysyvät kuitenkin enemmän tai vähemmän aisoissa. Tilanne ei päässyt kärjestymään. Eri vaalivilppivalituksia on käsitelty ja niiden osalta on tehty päätöksiä siitä, oliko kyse vilpistä vai ei. Jotkut kiistävät vaalien tulokset, että tämä on osa demokraattista legitiimiyttä, osa demokraattista prosessia, ja näitä eri väitöksiä, väittämiä täytyy voida arvioida niiden paikkansa pitävyyden osalta. Vaaliprosessin tarkkailu saattaa myötä vaikuttaa siihen, että demokratian pedagogia edistyy ja että maassa annetaan enemmän kunnioittaa ihmisoikeuksia ja poliittinen kehitys edistyy, mutta tämä jää nyt vielä nähtäväksi. Thank you, Norbert Neuser. Kiitoksia. Sitten Norbert Neuser. Ich will, ähm, zunächst niin, minä haluaisin myös sydämellisesti kiittää Judith Argentiinia ennen kaikkea siitä, että hän oli aktiivinen itse tämän virallisen tehtävänkin ulkopuolella. Kaikki, jotka tietävät, että kuka Juudet on, tietävät, että hän tekee todella paljon työtä ja valmistautuu intensiivisesti, ja se kyllä kuuluikin. Minä pyysin puheenvuoroa siksi, että minulla on nyt hieman ongelmia liittyen näihin erilaisiin lähestymistapoihin äh, vaalitarkkailussa. Minä olin itse Ukrainassa vaalitarkkailijana ja kun vaalitilat oli suljettu, niin seuraavana aamuna maanantaina meidän oli pakko antaa jo lausuntomme. Minulle, minusta tämä oli oikein hyvä, kun Juudit sanoi, että, että he saivat kaikessa rauhassa laatia tämän raportinsa ja kerätä informaatiota. Tämä raportti on hyvin tasapainoinen. Ukrainassa minä koin tilanteen hyvin toisenlaisena. Mittatikut olivat ihan erilaiset. Ja meidän pitäisi EU: EU-na nyt miettiä sitä, että me toteuttaisimme nämä vaalitarkkailut samoin periaattein ja lähtökohdin. Sitten toinen asia vielä, tämä on kysymys. Meillä on EUna hyvää yhteistyötä Afrikan unionin kanssa ja AKT-maiden kanssa – ja aina äh, sitten tavallaan aina tulee tämä ajatus siitä, että meillä olisi yhteistä vaalitarkkailua AKTn tai Afrikan unionin kanssa. Tämä äh, oli nyt tällainen erillinen EUn vaalitarkkailutehtävä, mutta oliko sinne mitään siteitä Afrikan unionin tai AKT? koska minusta tällä tasolla voitaisiin pyrkiä nimenomaan siihen, että samoin edellytyksin valvottaisiin vaaleja ja työskenneltäisiin samoin edellytyksin. Okay, thank you. I'm gonna ask... Kiitoksia. Nyt pyydän, että ulkosuhteen hallinnon edustaja esittäisi puheenvuoronsa, mikä joku täällä on paikan päällä, ja sitten juurit saa tämän lyhyen puheenvuoron jälkeen puheenvuoron. Kiitoksia. Olen eas EASsta ulkosuhdehallinnosta, siis demokratia- ja vaalitarkkailuosastolta. Afrikan unionin edustamme on tässä vieressä. Hän on hyvin selkeä esimerkki siitä kumppanuudesta ja yhteistyöstä, jota Afrikan unionin kanssa teemme ja myös kansallisen järjestöjen, alueellisten järjestöjen kanssa. Meidän tarkkailumissioillamme on ihan normaali menettely se, että meillä on pysyvä tietojenvaihto käynnissä, kuten myöskin yhteistyö Euroopan unionin ja Afrikan unionin välillä. Vielä ei ole esimerkkejä yhteisistä vaalitarkkailumatkoista, mutta tällaisia on jo pohdittu joissain tapauksissa. Eli tulevaisuudessa saattaa olla mahdollista se, että niitä ainakin pohdittaisiin tämän yhteisen lisäksi, niin yhteistyötä ei tehdä pelkästään tuolla kentällä eri maissa. Guinea-Bissaussa meillä oli aivan erinomaista yhteistyötä sekä Afrikan unionin ja ECOWASin kanssa. Lisäksi meillä oli yhteinen lausunto, joka julkaistu ennen vaalipäivää, jossa vedottiin kaikkiin toimijoihin, että ne noudattavat menettelyitä. Tämän lisäksi meillä oli myös yhteistyötä taustalla, mikä merkitsee sitä, että meillä on erilaisia koulutusohjelmia Afrikan unionin tarkkailijoille ja monet näistä tarkkailijoista, jotka otettiin käyttöön, itse asiassa koulutettiin tässä Euroopan unionin puitteistossa. Työ on siis käynnissä, mutta tilanne käsittääkseni on parantunut kovasti siihen, mitä se oli muutama vuosi sitten. Kiitos sitten vielä Juudi, että two comments and an answer to... Kaksi kommenttia sitten yksi vastaus Norbertille. Uskon, että herra Guerrero esitti huomioon, joka liittyy rekisteri, rekisteröitymisen. Mielenkiintoista oli se, että Mosambikissa vaaleihin rekisteröityneisyys oli erittäin suurta. Miltei 90 prosenttia ihmisistä oli ilmoittautunut vaalilistoille äänestäjän ID-kortti on helpompi saada kuin tavallinen ID-kortti, mikäli ilmoittautuu äänestäjäksi, saa henkilökortin, jonka avulla muutenkin voi toimia yhteiskunnassa. Vaalien tulokset olivat nähdäkseni, taikka vaalivilkkaus oli alle 50 prosenttia, mikä oli pieni pettymys. Toinen huomio. Minusta on mielenkiintoista havaita Mosambikin vaalien jälkeen, että uusi presidentti ei omaa riittäviä legitiimyyden takeita. Presidentti itse ei ollut mukana sisällissodassa tai ollut läheisessä yhteydessä sisällissotaa käyviin osapuolen ja koko etäisessä Afrikassa. Tämä on melkoisen poikkeuksellista. Ajatellaanpa esimerkiksi Zuma Etelä-Afrikassa ja Mugabea Zimbabwessa tai Namibian tilannetta. Joten nyt meillä on uusi presidentti, 50 presidentti, joka ei ole käynyt sotaa. Saattaa olla, että tämä merkitsee muutosta koko alueen kannalta. Huolen siitä, mitä hänen poliittisia, mitä poliittisia suunnitelmia hänellä on. En ole vieläkään voinut saada selville, mitä mikä poliittinen suunnitelma kolmella suuremmalla puolella on ja mikä sai ihmiset äänestysuurnille. Oli miten oli yhteistyö. Sinä esitit siitä kysymyksen, Norbert. Tapasin Afrikan unionin päätarkkailijan ja Sadekin tarkkailijan ja Portugalia puhuvien maiden vaalitarkkailuryhmän puheenjohtajan. Ja tässä ei ole edes kaikki tarkkailijat, mutta nähdäkseni on erittäin tärkeää varmistaa se, että eurooppalaisina tarkkailijoina teemme jatkuvaa työtä kaikkein riippumattomimmalla tavalla kuin vain voimme. Muiden vaalitarkkailutehtävien yhteydessä hyvinkin pian kaksi päivän vaalien jälkeen on voitu sanoa, että kaikki sujui ongelmitta ja sääntöjen mukaan. Tapasin vaalien jälkeisenä päivänä päätarkkailijoita heidän ryhmänsä johti Sadikin ja Eteläisen Afrikan vaalitarkkailuryhmien puheenjohtaja. Ja se, että vaaleja kutsuttiin vapaiksi ja oikeudenmukaisiksi, oli myöskin poliittisesti motivoitu teko. Toivoisin, että voimme tehdä mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä sen varmistamiseksi, että voimme antaa lausumia, jotka ovat yhdenmukaisia, mutta joiden takana ei ole poliittisia motiiveja. Okay, thanks very much. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta Judith Sargentinille ja kiitos myöskin hänen kertomuksestaan. Sitten siirrymme kohtaan seitsemän. Tiedän, että tämä kovasti kiinnostaa teitä. Kyse on mineraaleista. Käymme nyt näkemysten vaihtoa ilman varsinaista asiakirjaa. Ensimmäisen puheenvuoron saa edustaja Ventä, joka on lausunnonlaatija. Meidän valiokuntamme on käsitellyt konfliktimineraaleja. Tähän liittyy hyvin voimakas kehityspoliittinen puoli. Vastuuvaliokunta INTA on pyytänyt, tai me pyysimme alun perin INTAlta mahdollisuutta soveltaa työjärjestyksen artiklaa 55 valiokuntien yhteistyömenettelyä, mutta INTA ei tähän suostunut. Sitten me yritimme päästä kompromissiin artiklan 54 pohjalta mikä tarkoittaisi sitä, että valiokuntamme on mukana yhteistyössä Intan kanssa, mutta ei tasavertainen sen kanssa. Tämäkään onnistunut nyt kansainvälisen kaupan valiokunnan kanssa on päästy, tai ei olla päästy vielä asiasta sopuun, joten valiokuntien puheenjohtajan kokous loppujen lopuksi tulee tämän asian päättämään, joten etenemme toistaiseksi tavanomaisen lausunnon laadinnan kautta. Ventaan lausunnonlaateja. Aikataulua on muutettu. Tästä me ilmoitettiin tänään. Aikataulu tarkistuksia varten on pidempi, koska Inta on antanut yhden kuukauden lisää aikaa työstää tätä asiaa. Joten me jatkamme siten, että laadimme lausunnon ja sitten odottelemme valikuntien puheenjohtajan kokouksen päätöstä. Annan Ventalle puheenvuoron. Tämän jälkeen Judith Sargentini vihreiden varjoesittelijä saa puhua, koska kello viideltä hän joutuu lähtemään sovitteluun. Toivottavasti teille sopii, että vihreiden varjoesittelijä puhuu ensin ja sitten palaamme normaaliin päiväjärjestykseen, mikä tämä kaikille sopii. Kiitoksia. Nyt edustaja Venta. E, dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, z ramienia Komisji Rozwoju mam przyjemność być sprawozdawcą do... Minulla on nyt e, suuri kunnia saada olla DEVE-valiokunnan esittelijä tästä järjestelmästä, mitä tulee asianmukaiseen huolellisuuteen tinan, tantaalin ja wolframin ja niiden malmien ja kullan toimitusketjuihin sovellettaista vastuullista tuottajien vakuudesta äh, riskialueilla. Täällä on tiettyjä teknisiä asioita. Äh, Inta-valiokunta ja herra Langehan on nämä asiat jo selvittänyt, joten minun ei tarvitse niistä enää puhua. Me odotamme itse vielä ryhmien puheenjohtajien kokouksesta tietoa, koska siinä päätetään tästä työnjaosta. Mutta kuitenkin minä tässä äh, valmistelen tätä lausuntoa. Minut on pyydetty intavaliokuntaan ensimmäiseen mielen, tai keskusteluun ja siellä minä painotin, miten tärkeä tämä aihe meille kehitysyhteistyövaliokuntana on. Olen ollut yhteyksissä myös Intavaliokunnan varsinaiseen esittelijään herra Winkleriin. Ja voin kertoa teille nyt jo, että 3-4. joulukuuta järjestetään Intavaliokunnassa julkinen kuuleminen äh, aiheesta konfliktimineraalit. Yksi kaikkein tärkeimmistä asioista tässä asetuksessa on näiden konfliktialueelta tuotujen mineraalien tuominen ja niiden e, myyminen ja sen tavallaan ketjun katkaiseminen. Nämä konfliktiryhmät kykenevät usein jatkamaan konfliktia sen vuoksi, että he saavat rahaa tästä kaupankäynnistä ja tämä johtaa väkivallan kierteeseen. Ja tämä näkyy Afrikassa suurten järvien alueella erityisesti. Meillä on informaatiota siitä, että 20 prosentissa näistä 400 konflikteista, joita nyt käydään, niissä mineraaleilla ja sitä tulevasta rahasta on niin tärkeää. Sen vuoksi on hyvin tärkeää, että, että kaikkien mineraalien alkuperämaa selvitetään. Meillä on myös tiettyjä rakenteellisia ongelmia näissä konflikteissa, jotka täytyy selvittää. Ensin täytyy selvittää, mikä johtaa vakauteen. Onko kysymys siitä, että ei ole hyvää hallintokulttuuria, että mm, on puutteellista tai infrastruktuuria tai korruptiota ja niin edelleen. Eli kaikki nämä asiat täytyy selvittää sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Ja kauppatasolla meidän täytyy aina ottaa nämä asiat esiin ja selvittää niitä enemmän. Euroopan unioni on yksi suurimpia tällaisten mineraalien tuojia, nimenomaan tantaalin, wolframin ja kullan tuojia ja hyvin suuri osa kokonaistuotannosta tulee tänne. 500 maahan tuojaa on, jotka siis tuovat näitä mineraaleja ja jotka noudattavat kuitenkin näitä sääntöjä. Sen vuoksi on tärkeää, että huolehdimme siitä, että että kaikki noudattavat näitä sääntöjä yhtäläisesti ja sen vuoksi meidän täytyy tässä tuonnissa valvoa tätä ei ainoastaan kansallisesti, vaan myös globaalisesti. Meidän tulee tehdä yhteistyötä niiden maiden kanssa, jotka ovat ryhtyneet jo toimenpiteisiin selventääkseen näitä tuontiketjuja. Raaka-aineiden hyödyntämisen ja kaupan välinen ketju on analysoitava. Meidän täytyy luonnollisesti toimia varovaisesti, koska sillä saattaa olla, toimenpite- tällaisilla toimenpiteillä voi olla myös ei-toivottuja vaikutuksia. Esimerkiksi tuontikielto voi olla tällainen ja se voi kääntyä meitä vastaan koska silloin tätä kauppaa käydään vielä vähemmän avoimesti. Ja voi olla että sitten ryhdytään vielä vaarallisempiin toimiin. Lopuksi vielä yksi huomio. Tämä äh, itse sertifiointi, se on se, mihinkä pyritään tällä eurooppalaisella järjestelmällä, omaehtoinen vakuutus. Ja nyt täytyy katsoa sitten, mitkä maantieteelliset alueet tähän otetaan mukaan. Minä uskon, että tämä aloite, joka tällä hetkellä on keskittynyt suurten järvien alueelle ja Kongoon on erinomainen aloite, mutta meidän täytyy nyt vielä katsoa, miltä nämä tuontiketjut ähm, näyttävät äh, tai jakeluketjut näyttävät ja meidän täytyy äh, myös äh, toimia due diligence-järjestelmän mukaisesti. Ja meidän täytyy huomioida se, että tällä hetkellä vain 20 prosenttia yrityksistä noudattaa tätä due diligence-järjestelmää. Odotan innolla yhteistyötä varjoesittelijöiden ja kollegoiden kanssa. Kiitos. Kiitoksia varjoesittelijät ensin. Otamme Judith Sargentinista. Olkaa hyvä. Appreciated. I have... Kiitoksia. Arvostan tätä kovasti. Minun täytyy tehdä kolmikantaneuvottelu myöskin rahapesuvastaisessa asiassa. Tiedän, että valiokunta on myös siitä kiinnostunut. Viime, tämän vuoden helmikuussa DV-valiokunta äänesti mietinnöstä, jonka kirjoitin, joka koski näiden louhittujen mineraalien vastuullista käyttöä. Ja siinä asetettiin kriteerit eurooppalaiselle lainsäädännölle konfliktimineraaleissa. Kriteerit olivat erittäin tarkkoja. Asiasta äänestettiin ja se sai taakseen hyvän enemmistön parlamentissa. Useimmat poliittiset ryhmät olivat sen takana. Komission ehdotus ei ole yhdenmukainen sen kanssa, mitä parlamentti vaati tässä aiemmassa mietinnössään. Vihreinen ongelma tässä on se, että kyseessä on vapaaehtoinen raaka-aineiden itsesääntely. Eli Jokaisen eurooppalaisen yrityksen ei täydy olla tässä mukana. Tämä on vapaaehtoispohjalta toimivaa. Jos on vain yritysten välistä eikä suuntaudu kuluttajille, niin silloin saattaa olla sitä mieltä, että tässä on liikaa byrokratiaa mukana eikä osallistu. Kyseessä ovat vain raaka-aineet, jossa Euroopan unionin tuleva viennin pääosa näistä neljästä mineraalista, jotka mainitaan ehdotuksessa, tapahtuu prosessoituna tuotteena. Teillä kaikilla on kännykkänä mukana iPadit, tietokoneet, kaikki nämä ovat sellaisia tuotteita, joita todellakaan tuoteta Euroopassa, vaan varsinkin Kaakkois-Aasiassa ja erityisesti Kiinassa. Jos halutaan luoda kysyntää mineraaleille, joita tuotetaan konfliktialueilla tai epävakaalla alueella tai epäonnistuneissa valtioissa, niin minusta meidän täytyy pyrkiä kohti pakollista järjestelmää, jossa kaikkia yrityksiä velvoitetaan asianmukaisesti huolehtimaan asioistaan. Jos näin ei tehdä, niin pelkään pahoin, että me emme korjaa eikä lisää tätä dot frank lainsäädäntöä, joka siis rajoituu koskemaan pörssinoterattuja yrityksiä, ei perheyrityksiä, jotka rajoittuvat Kongon demokraattiseen tasavaltaan sitä ympäröiviin maihin, joissa eurooppalaisella ehdotuksella on laajempi alueellinen soveltamisala. Ja tämä jälkimmäinen vaihtoehto on todella houkutteleva. Olen saanut kuulla paljon valituksia Dot frankista ja siihen, että se on johtanut tosiasialliseen kauppasaartoon. Haluaisin ottaa tämän esille. Vuonna 2010, silloin kun Yhdysvallat tätä lainsäädäntöä esitti ilman yksityiskohtia vain tämä ajatus siis, niin yhdysvaltalaiset yritykset muuttivat pois. Ajattelivat, että varmassa vara parempi, mutta sen jälkeen yritykset, jotka ovat olleet mukana tässä asiassa ja pyrkineet uudelleen hyödyntävä rakenneita Itä-Kongossa. Ja presidentti Kabila Kongon demokraattisessa tasavallassa asetti vientikiellon näille kyseisille neljälle mineraalille. Se, että lainsäädäntö Yhdysvalloissa ei ollut selkeä ja Kongon demokraattisessa tasavallassa oli vientikielto, johti siihen, että vienti laski. Mutta ollaan nähty sen näkee myös lisäystä viennissä Itä- Kongon demokraattisesta tasavallasta ja että yritykset ovat valmiita tekemään vielä tämän ylimääräisen ponnistuksen. Ja minusta olisi erittäin tärkeää että näissä lisätehtävissä kaikki eurooppalaiset yritykset, varsinkin ne, jotka, joilla kuluttajatarvikkeet, kuluttajahyödykkeet ovat tärkeitä. Jos me emme puhu prosessoidusta tuotteista, niin silloin ei voida puhua myöskään kuluttajahyödykkeistä, sillä niiden rakainen määrä, jota sulatetaan Euroopassa, on kovin rajallinen. Jotta kaikki voisimme todella painostaa tässä asiassa ja varmistautua siitä, että Kongossa tämä resurssi ongelma ratkaistaan, niin meidän täytyy myös kääntyä eurooppalaisen suuren yleisön puoleen. Ja viimeinen kommentti, niin hyvä puheenjohtaja, koskee sitä, että tämä nimenomainen ehdotus, jota Intavaliokunta nyt käsittelee ja johon me pyrimme myös vaikuttamaan, sisälsi tiedonannon, tiedonannon jossa puhutaan lisätoimista. Mutta ne eivät ole vielä olemassa. Olen käynyt useita keskusteluja asiasta ja käsittääkseni ulkosuudenhallinnon ohjelmointi ja DEFCO-pääosaston ohjelmointi on käynnissä, mutta päätöksiä ei ole vielä tehty. On kuitenkin oleellista, että nämä käsitellään kohta kohdalta, sillä se mitä me haluamme saada aikaiseksi on toimenpiteet, jotka tekevät sekä houkuttelevaksi että turvalliseksi kansainvälisille ja paikallisille yrityksille, kuten Kongon kaltaisissa maissa, jotta nämä voivat investoida. Ilman näitä lisätoimenpiteitä me Käsittelemme vain tätä osiota Euroopassa, mikä merkitsee sitä, että meillä on pelkästään tällainen maahantulokielto ilman mitään muita sivuvaikutuksia, ja se ei luo käsittääkseni kysyntää näille mineraaleille vaikeilta alueilta. Voimme luoda kysynnän vain pakollisen järjestelmän avulla niin, että otetaan käyttöön myös paljon erilaisia liitäntätoimia tällä alueella. Kiitos paljon sitten muiden ryhmien edustajata. Norbert Noiser ensinnäkin SNT-ryhmästä ja sitten Nirje Deva ESR-ryhmästä. Olkaa hyvä. Yeah. Uh, I speak on behalf of our SNT. Kiitos. Puhun nyt SNT varjoesittelijän Sepp Dansin puolesta, joka valitettavasti ei päässyt kokoukseemme tänään. Aluksi toteaisin, että esittelijän lähestymistapa on oikein hyvä tämän mietinnön yhteydessä. SND-ryhmässä me uskomme, että komission ehdotus on erittäin heikko. Euroopan parlamentin päätös nyt pitäisi tehdä. Me teemme yhteistyötä TV- ja Intavaliokuntien välillä tehdäksemme tästä politiikasta kehitysyhteistyöpolitiikan kannalta suotuisampaa. Lisäksi tarvitsemme lainsäädäntöä ja myöskin omaehtoisia, omaehtoiseen vakuutukseen perustuvaa järjestelmää. Järjestelmä pitäisi kuitenkin tehdä pakollinen, ei vapaaehtoinen. Tämä vastaisi silloin Yhdysvaltain järjestelmää ja tämä vastaisi myöskin kiinalaisten pyrkimyksen päästä markkinoilla määräävän aseman. Konfliktimineraaleja ei haluta saada, taikka tästä täytyy varmistaa, että kiinalaiset eivät vedä välistä. Materiaalien soveltamisalaa pitäisi laajentaa. Mukana ehdotuksessa ei ole riittävän montaa mineraalia. Mineraalit, jotka ovat mukana komission ehdotuksessa, ovat kriittisiä raaka-aineita. Luettelossa pitäisi olla myöskin mahdollisuus jatkossa lisätä muitakin mineraaleja, jotka saattavat aiheuttaa epävakautta EU:ssa ja eri markkinoilla täytyy varmistaa, että tulevilta konfliktivyöhykkeiltä tulevi mineraaleja ei pääsisi Eurooppaan. Konfliktialueen määritelmän pitäisi olla selkeämpi ja maantieteellinen soveltamisala ei saa rajoittua esimerkiksi vielä, että puhutaan pelkästään suurten järvien alueesta. Asetuksen täytyy nopeasti pystyä, pystyä reagoimaan uusiin konflikteihin. Lisäksi mukaan pitäisi ottaa pelkästään mineraalien raaka-aineita tai metalleja jalostamattomassa muodossa, vaan myöskin suurimmat yritykset, jotka toimivat Euroopassa ja myyvät puolivalmisteita ja valmiita tuotteita, pitäisi saada mukaan silloin, kun on kyse näistä tinasta, tantalista wolframista ja kullasta. Lisäksi täytyy voida varmistaa komponenttien alkuperä silloin, kun komponentit ovat peräisin näistä alkuaineista ja silloin, kun näitä tuotteita tuodaan Eurooppaan. Ohiminen sanoen katsoimme, että ehdotuksen mukaan, mukaan pitäisi saada myöskin ohjeistoimia, joilla voidaan tukea ja kannustaa toimijoita parempi kehys täytyy luoda, jotta voidaan varmistaa, että täysin legitiimi käsityöläistuotanto ja näiden tuotteiden tuonti Euroopan varmistuu kuluttajien valinnat pitäisi saada sen mukaiseen kuntoon. Täytyy varmistaa se, että tavarat ostamalla ei lietsota entisestäänkin olemassa olevia konflikteja. Tämä on erittäin kunnianhimoinen tavoite, mutta mikä tässä onnistutaan, voimme olla erittäin ylpeitä tästä lainsäädännöstä. Tehkäämme parhaamme, jotta tämä toimii. Tämä on kehitysmaiden ihmistenkin kannalta tarpeellista. E sitten Ernst Diva ja sitten Catherine Bearder altiryhmästä. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Olen kuunnellut huolella sitä, mitä Sargentini ja sen sanoivat. Olen aivan samaa mieltä asioista. Ei ole järkeä siinä, että meillä on asetus, jollei se ole pakollinen. Meillä on oikein hyvä järjestelmä nyt konflikti timanttien kohdalla. Timanttipuolella tuo sääntely kesti kauan, mutta nyt jos mennään Antwerpen, niin, niin on mahdollista jäljittää kaikki ne timantit, jotka ovat tulleet Euroopan markkinoille. Varmistautua siitä, että eivät ole peräisin sellaisesta louhoksesta, jota on, jossa on käytetty sotaa ja väkivaltaa. Tuhannet ihmiset ovat kuolleet, varsinkin Afrikassa sen takia, että erittäin ahneet ihmiset ovat heitä riistäneet, ovat hyödyntäneet alueeroja, heimoeroja ja ryöstäneet noita maita. Jos tässä tapahtuu samoin, ulkomaiset tekisivät samoin Brysselissä, miksi meidän tulisi mahdollistaa se missä muuallakaan? se, että opitaan siitä, mitä on saatu nähdä Kimberley-prosessin kautta ja timanttikonfliktin kautta, niin minä en kyllä näe mitään syytä sille, miksi mineraaleja pitäisi kohdella eri tavalla. Timantithan ovat myös mineraaleja ja mineraalit ovat timantteja. Miksi ihmeessä? Miksi ihmeessä tässä nyt mennään jotain toista tietä? Miksi sitä nimittäin muuksi? No, ihan vain byrokraattista hölmöyttä. Minusta meidän tulisi oppia aiemmista hyvistä käytänteistä, sanoa intavaliokunnalle, että uskomme pakolliseen sääntelyyn, tai sitten vapauttaa kaikki kaikille. löytäkää itselleen palkka ja menkää kaivelemaan toisten maita. Niinhän voitaisiin kanssa toimia. Minusta asia kuitenkin pitää hoitaa hyvin, ja kuten juuri todettiin, olemme kovin ylpeitä tästä lainsäädännöstä sitten, jos me hoidamme sen kunnolla. Thank you. Um, next speaker is... Kiitoksia. Seuraavaksi Catherine Bearder ALDE-ryhmästä ja sitten Lola Sanchez kueryhmästä. Olkaa hyvä. Um, Kiitos puheenjohtaja. Noin vuosi sitten minä olin etuoikeutettu Judithin kanssa kävimme muun muassa Burundissa ja näimme näitä konfliktitimanttikaivoksia ja näimme ihmisiä, jotka kaivoivat reikiä maahan kaiken näköisillä vehkeillä. Ja me tiesimme, että siellä on korruptiota ja että nämä mineraalit, joita maasta kaivettiin, puolet niistä myytäisiin jollekin muulle, eikä niistä saattaisi kunnolla edes rahaa. Tämä avasi minun silmäni. Vietin aikaa Ruandassa riippumattoman kaivostoiminnan harjoittajan kanssa. Ja hän kertoi minulle asiasta, joka minusta pitäisi ottaa tähän mietintöönkin mukaan, nimittäin se, että jos kiristetään tätä konflikti mineraalitilannetta ja pyritään parantamaan niiden myytävyyttä, niin se mitä on tapahtunut on, että Australia ja jotkut muut näiden mineraalien tuottajat muualla maailmassa joutuisivat tulisivat tähän reagoimaan sen vuoksi, että muualla maailmassa nämä esimerkiksi louhintakustannukset ovat kalliimpia. Eli meidän täytyy tässä katsoa hieman myös näitä, kuinka paljon voittoa tehdään ja millä tavalla tämä vaikuttaa paineisiin muualla päin maailmaa vastaavalla, vastaavassa teollisuudessa. Timantit tulevat äh, suoraan äh, EU-hun ja ne leikataan täällä, kun taas nämä mineraalit menevät muualle prosessoitaviksi, niistä tehdään erilaisia tuotteita ja niitä jalostetaan edelleen ja sitten ne tulevat tämän näköisinä meille valmiina tällaisina tuotteina. Toinen asia, mitä meidän pitäisi myös deve valiokuntana tarkastella, on se, että katsomme tätä maassa tapahtuvaa tuotantoa ja sen lisäarvoa. On ihan älytöntä, että me odotamme, että Afrikka veisi mineraalinsa raaka-aineena. Meidän täytyy auttaa heitä saamaan tästä lisäarvoa heidän omassa maassaan. Se antaa heille taitoa, rahaa ja paremman statuksen maailmassa. Ja kuitenkin hyvin usein meidän kauppasopimuksessa toimitaan täysin toi, toisella tavalla – kuitenkin äh, raaka-aineiden äh, jalostamisella saadaan enemmän rahaa kuin pelkästä raaka-aineesta. EU ja mahdollisesti äh, myös Kiina ja Amerikka, me imemme Afrikasta näitä tuotteita. Meidän täytyisi huolehtia siitä ja tukea heitä, että heillä on turvalliset markkinat, että louhinta tehdään turvallisesti, että ne ovat jäljitettävistä, että siinä ei ole rikollista mukana, ja että he saavat tämän lisäarvon niin, että ne voisivat selkeästi omina valtioina tuottaa itse tätä hyvinvointia sen sijaan, että me puutumme tähän asiaan. I don't have... Kiitoksia paljon. Kuka muu ei ole pyytänyt puheenvuoroa? Olen kyllä pistänyt itseäni puhelistalle. Haluaisin sitten jotakin kysymyksiä komissiolle. Siitä kuulemme vielä komission kannanottoja ja vastauksia. Olen lukenut komission ehdotuksen ja kuunnellut tätä keskustelua täällä ja myöskin ohjeisasiakirjan lukenut. Konsensus on se, että jotakin pitäisi tehdä. Nyt pohditaan sitten, pitäisikö järjestelmällä pakollinen vai vapaaehtoinen. Tämä on keskustelun ytimessä. Voisiko komissio nyt vahvistaa sen, mitä se ehdottaa? Aikooko se ehdottaa OECDn suuntaviivojen mukaan laadittua ehdotusta niin, että yritykset, jotka jo noudattavat OECDn on 2010, eivät ole mukana. Tämä on siis, siis merkintäjärjestelmä käytännössä, vapaaehtoinen merkintäjärjestelmä. Mineraat voitaisiin merkitä. Ja vuonna 2010 Teidän oma vaikutusarvionne viittasi siitä, että kovinkaan moni yritys ei noudata ylipäänsä OECDn normeja. Voitteko vahvistaa, että olette pistäneet tämän merkille? Ja se, mitä te nyt teette, tuleeko tämä muuttamaan mitään verrattuna nykytilanteeseen? Toinen kysymys oli tässä. Joten voitte kertoa minulle lukuja mielellään. Ovatko vaikutusarviot nyt vanhentuneet ja onko mitäkin muuttu, mitään muuttunut senkin, kun vaikutusarvio on tehty? Toivoisin, että taikka pikemminkin Sargentini halusi tietää näistä oheistoimista. Nämä julkaistiin maaliskuussa ja todettiin, että kyse on toimenpidepaketista, mutta mistä sitten on tämä loppuosa paketista? Kaupan pääosasta edustaja komisesta toivottavasti voi vastata ulkosuhdehallinto ja pääosasta komissiosta, niin ikään voisivat kommentoida. Ja kuinka moni EUn yritys on allekirjoittanut OECDn suuntaviot toistaiseksi? Voitteko kertoa tämän? Ja voitteko kertoa, miltä teidän ehdotuksenne näyttää sitten, kun tuloksia on julkaistu kunkin jäsenvaltion kohdalta? Onko jokaisessa jäsenvaltiossa pakko olla jonkinlainen virasto, joka varmistaa täytäntöönpanon, koska EUn tasolla ei ole mitään keskeistä täytäntöönpanon valvontaelintä? elintä? Tulevatko yksittäiset valtiot sitten julkaisemaan sen, mitä maassa tapahtuu? Entä sitten yritykset? Eikö niiden ole pakko sitten kertoa meille, kuinka ne pistävät täytäntöön tehtöehdotusta? Mitä ilmoitusvelvoituksia eh, yrityksillä on? Voitteko selventää tätä? Ja lopuksi vielä, minusta vaikuttaa siltä, että kun on kyse raaka-aineista versus jalostetuista tuotteista, Dodd-Frank lainsäädäntö koskee myöskin jalosteita, jalostettuja tuotteita. Tämän alan jo monia EUn yrityksiä. Liike-elämän edustajat argumentoivat kyllä. Sen puolesta järjestelmän pitäisi olla vapaaehtoinen, koska yritykset pitävät tästä, mutta niiden täytyy jo nyt kunnioittaa Dodd-Frank-lainsäädäntöä silloin, kun on kyse tuotantoketjun loppupäässä olevista tuottajista. Komissio on tarkastellut vaikutus arviota tai tehnyt vaikutusarvion ja me silloin hylkäsimme sen johtopäätöksen. Tarkoittaako sitä, että jotakin kontaktia pitäisi pyrkiä samaan aikaan myöskin Yhdysvaltain viranomaisiin Dodd-Frank-lainsäädännön osalta ja kuinka se on sillä toteutunut. Voimme parlamentin Washingtonin toimiston kautta pyrkiä ottamaan yhteyttä Yhdysvaltain lainsäätäjään tämän ehdotuksen tiimoilta saadaksemme selville, mitä siellä tällä hetkellä tapahtuu rapakon toisella puolella. Joten vielä lopuksi Mikäli rajoitamme pelkästään maahan tuojiin, ja sitten komissio sanoi, että suurin osa sulattamoista on kuitenkin EUn ulkopuolella, tuleeko tällä ehdotuksella sitten olemaan paljon mitään vaikutusta, niin kuin Tevakin peräänkuulutti? Jotakin ongelmaa pitäisi tehdä, vai onko tämä nyt näin näistä pelkästään, vaan saadaanko oikeasti jotakin vaikutusta aikaan? Parmentia tehty ehdotus, tuottaako se mitään tulosta? Tämän haluaisin tietää. Olisiko kukaan muu puhua? Ei, no, siinä tapauksessa komissio. Mr. Petros Somalis from D- Petros Somalis kaupan pääsästä. Ja sitten Kochi, joka vastaa kehityspolitiikasta. Ensin kuitenkin kaupan pääosassa on edustaja komissiosta. Olkaa hyvä. Thank you, chair. Niin, kiitoksia. Hyvää iltapäivää. Useita kysymyksiä esitettiin, mutta jos mahdollista sen, niin ehkä voisin muistuttaa tämän ehdotuksen taustoista ja sen pää periaatteista ja kuvailemalla niitä näette että näinkin voidaan jo vastata useisiin esitettyihin kysymyksiin. Tämä ehdotus syntyi pitkän valmistelutyön tuloksena. Meillä oli julkinen kuuleminen, vaikutusarviointi, myös valmisteleva vaihe yli vuosi ennen, ennen kuin ehdotus esitettiin maaliskuussa 2014. Ja itse asiassa esitimme paketin, joka koostuu yhdestä itsesertifiointiin liittyvästä huolellisuudesta. Ja se koskee siis tinaa, tantalia, wolframia ja kultaa. Ja toisaalta meillä on sitten tämä yhteinen tiedonanto Euroopan komissiosta ja korkealta edustajalta, joka koskee laajamittaisia mineraalien vastuullista käyttöä, jotka siis ovat peräisin konfliktialueilta. Näin tehtiin myös vastauksena useisiin vetomuksiin, varsinkin Euroopan parlamentista ja Sargentinilta. Sargentini täällä viittasi joihinkin näistä päätöslauselmista, jotka Euroopan parlamentti on tässä suhteessa hyväksynyt. Olemme myös pyrkineet hyödyntämään niitä kansainvälisiä ponnistuksia, joita tällä alalla on nyt tehty ja ottamaan huomioon yhteisen kansainvälisen OECD-suuntaviivoihin pohjautuvan konsensuksen. Meidän täytyy kuitenkin olla myös selvillä siitä, että kyseessä on alue, jossa mitään sitovaa kansainvälistä puitteistoa ei ole olemassa. Varmastikin kuulimme keskustelun aikana viittauksen timantteihin ja Kimberley-prosessin, joka on puitteistoltaan erillinen koska siinä on käytössä vakaampi kansainvälinen puitteisto sääntöjen hyväksymiseen. Lisäksi kun me teemme vertailuja, niin meidän täytyy myös verrata tätä tilannetta olemassa oleviin järjestelyihin. Se koskee myös timantteja. Ja meidän täytyy ottaa huomioon se, että tässä puhutaan tuotteista, joilla on erittäin pitkät tarjontaketjut jossa mukana ovat seitsemän, kahdeksan, jopa yhdeksänkin toimittajaa, jolloin tämä huolellinen arviointi tietysti käy paljon monimutkaisemmaksi. Tässä ehdotuksessa meillä on kolme täydentävää tavoitetta ja minusta on tärkeää huomioida, että nämä ovat siis täydentäviä. Tarkoituksena on rikkoa se yhteys, joka on aseistettujen konfliktien ja mineraalien louhinnan välillä. Toiseksi täytyy selvittää, mistä mineraalit ovat peräisin. Ja kolmanneksi täytyy parantaa EU-toimijoiden kykyä noudattaa olemassa olevaa due diligence-järjestelmää. Varsinkin myös tätä Dot Franklin järjestelmää Yhdysvalloissa. Meidän ehdotuksemme todellakin tarjoaa prosessipohjaista tarjontaketju sertifiointia, joka on merkittävää. Ja ne maahantuojat, jotka haluavat olla mukana järjestelmässä, niin lainsäädäntö tarjoaa mahdollisuutta hyödyntää näitä due diligence-vaatimuksia, joita arvioidaan eri toimijoiden puolelta ja jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat myöskin prosessissa mukana. Meillä on neljä tärkeää ominaisuutta tässä lainsäädännössä. Haluaisin muistuttaa niistä, koska uskoakseni ne vastaavat useisiin kysymyksiin. Ensinnäkin maantieteellinen soveltamisala tässä asetuksessa, joka on kovin laaja. Haluamme siis pureutua kaikkiin konfliktialueisiin ja korkean riskin alueisiin, emmekä pelkästään sitoutua yhteen spesifiin alueeseen. Se on myöskin Dodd-Frank-järjestelmän, Yhdysvaltain järjestelmän seuraava toimintatapa. Toiseksi tässä me kohtaamme, siis kohdistamme tämän toiminnan tinaan, tantaaliin ja wolframiin, kuten myös kultaan. Ja nämä ovat ne asiat, syönne suhteen OECD suuntaviivoja on kehitelty. Tämä on sama lähestymistapa kuin mitä Dodd-Frankissa on hyväksytty. Kolmas kohta liittyy tarjontaketjun tasoon, siihen tasoon, jossa meidän ehdotuksemme mukaan tulee puuttua tilanteeseen. Tällä downstream-puolella tarkoituksena ei ole puuttua asiaan, vaan keskivälissä ketjua sulattajien ja jalostajien kohdalla. Miksi tämä on tärkeää? niin se on siitä syystä tärkeää, että voimme kerätä tietoa sitten, jota tarjontaketjun seuraavissa vaiheissa enää ei voisi saada. Lisäksi kaikki sitä, sidosryhmät ja ne yritykset, jotka ovat mukana Dodd-Frankin äh, Dodd-Frank-lainsäädännön täytäntöönpanossa, on tärkeää huomata, että niillä puuttuu tietoa sekä jalostajista että sulattajista. Meidän täytyy varmistaa tätä kautta jäljitettävyys. Myös tässä vaiheessa toimijoiden määrä on kovin pieni. Puhutaan neljästä viidestä sadasta sulattajasta ja jalostajasta kautta maapallon näiden neljän tuotteen kohdalla. Ja kaikista näistä edellä mainitusta syistä johtuen olemme sitä mieltä, että tämä on kaikkein asianmukaisin taso, jossa kannattaa tilanteeseen puuttua ja itse asiassa se tietota kerätään due diligence-järjestelmän pohjalta tässä vaiheessa on tietoa, josta on sitten hyötyä tuolla ketjun alapäässä, kun halutaan ottaa käyttöön due diligence-kriteerit Dodd-Frank-järjestelmän puitteissa. Näin olemme autamme näitä yrityksiä omassa järjestelmässä tiedon saamiseen. Eli tämä on ikään kuin täydentävää sen suhteen, mitä Dodd-Frankissa jo on tehty. Ja meidän lainsäädäntömme soveltuisi näiden neljän tuotteen maahantuojan EU-hun – tässä puhutaan aika pienistä määristä lukumääräisesti. Arvioimme, että kyseessä on noin 400 maahantuojaa. Meillä on myös säännöksiä asetuksessa, joiden mukaan kerätyn tiedon puitteissa, kun kyse on tästä itsesertifioinnista, me julkaisemme vuosittain sulattajien ja jalostajien koskevan luettelon, jotka sisällyttävät ne jalostajat ja sulattajat, jotka hoitavat asiansa due diligence-järjestelmän puitteissa. Eli tätä luetteloa säännönmukaisesti päivitetään, jotta voitaisiin näin painostaa ja lisätä järjestelmämme toimimiskykyä. Miten voidaan varmistaa tällaisen toimimiskyvyn lisääntyminen OECD-suuntaviivan mukaisesti, niin tällainen vertaispainostus, jota käytetään, kun kyseessä on näin pieni määrä tahoja, joita vaaditaan täytäntöönpanemaan järjestelmä meidän mielestämme edesauttaa toimintaa. Useissa puheenvuoroissa on jo kuultu. Ehdotuksen vapaaehtoisluonteesta verrattuna siihen, että se olisi pakollinen. Ja minkälainen olisi pakollinen järjestelmä verrattuna vapaaehtoiseen. Meidän mielestämme on erittäin tärkeää, välttää kaikkia sellaisia tilanteita, jossa vaarana olisi se, että yritykset erottautuisivat näistä konflikti- tai korkean riskin alueista. Tällaista on saatu nähdä esimerkiksi suurten järvien alueella, Me pyrimme valvomaan ja lukemaan huolella niitä kertomuksia, joita YK asiantuntijat julkaisevat vuosittain, ja niistä käy ilmi, että salakuljetus on lisääntymässä, tuotanto vähenemässä, merkittävä tulovähennys on tapahtunut myöskin siitä, mitä viranomaiset voisivat saada tuotteiden viennistä – Olemme saaneet nähdä, että monet yritykset ovat pyytäneet, että heidän toimittajansa eivät hankkisi tuotteita tuolta alueelta. Sitten on lisäksi myös näitä suljettuja äh, tuontiteitä, joissa kauppaa kehitelty. Jotkut tapahtuvat myös tuolla konfliktialueella, mutta yleiskuva on sellainen, että tilanne on huolestuttava ja vaarana on se, että tällainen erottautumisriski kohtaa, emmekä haluaisi, että näin tapahtuisi. Meidän järjestelmämme olisi silloin myös globaalisti kattava, jos valittaisiin tällainen pakollinen järjestelmä. Se, että puututaan hyvin haureilla alueilla toimintaan ja luodaan siellä hankalia tilanteita on olemassa ja olen saanut kuulla, että on tärkeää luoda kysyntää, mutta samalla meidän täytyy olla tietoisia siitä, että tarjontaehdot konfliktialueilla ja korkeariskin alueilla eivät ole kunnollisia, mikä saattaa puolestaan luoda lisävaikeuksia. Kaikista näistä edellä mainitusta syistä siis olemme sitä mieltä, että vapaaehtoisjärjestelmä on sellainen, jota pitäisi, johon pitäisi pyrkiä. Komissio on erittäin huolella valmistautunut tilanteeseen, olemme täysin tietoisia siitä, että järjestelmän toimivuustaso on erittäin tärkeä tekijä. Ja olemme myös ehdotuksessamme ilmaisseet, että kolmen vuoden kuluttua järjestelmää tarkastellaan uudelleen ja sitten tuon tarkastelun seurauksena komissio voi tehdä ehdotuksia mukaan lukien mahdollisten pakollisten elementtien mukaanotto tässä järjestelmässä. On selvää, että EU-maahantuojien toiminta on tietysti tärkeä osio, jota arvioimme. Ehdotuksessa on myös tiedonanto, joka sisältää lisätoimenpiteitä Yksi niistä, joka on erityisen tärkeä, jotta voitaisiin pureutua näihin muihin ongelmiin. Monet ovat puhuneet näistä äh, raaka-aineista suhteessa sitten lopputuotteisiin. Tärkeä lisätoimenpide ja kannustin tässä suhteessa on julkiset hankinnat ja olemme ilmaisseet tiedonannossamme, että aiotaan esittää tällaisia kannustimia näihin julkisiin hankintasopimuksiin komission toimesta ja EUn julkisten hankintojen lainsäädäntö mahdollistaa tämän tyyppiset suoriutumislausekkeet ja niiden sisällyttämisen lainsäädännössä, joka äskettäin hyväksytty, ja olemme siis hyväksyneet sitoumuksen komissiona sisällyttää tällaiset suorituslausekkeet näihin julkisiin hankintasopimuksiin ja olemme vedonneet muihin toimielimiin, kuten myöskin jäsenvaltioihin, jotta ne sisällyttäisivät samankaltaisia suoriutumislausekkeita näihin julkisiin hankintasopimuksiinsa, mikä merkitsee sitten puolestaan sitä, että Jotta yritys voisi voittaa tällaisen tarjouskilpailun, sen täytyy kyetä osoittamaan due diligence-prosessien avulla, että se on tarkistanut tuotteidensa jäljitettävyyden. Se on meille tärkeä osio Uh, downstream finished products uh, into. Joka tuo myös lopputuotteet silloin tämän toiminnan piiriin. And uh, several questions, so let me try to answer some of them as well. So, um, yes, you, you Jonkun verran esitettiin kysymyksiä. Täällä viitattiin ei pelkästään jäsenvaltioiden tekemään täytäntöönpanoon, tai EUn täytäntöönpanoon. on tavallisen toimielin tasapainon lisäksi on jäsenvaltioiden tehtävänä täytäntöönpanna tätä lainsäädäntöä. Ja tämänhän asetusehdotus mahdollistaakin. Tietysti olemme myös tietoisia siitä, että meidän täytyy välttää kaikenlaisia epätarkkuuksia sen suhteen ja eroavaisuuksia sen suhteen, millä tavalla lainsäädäntöä täytäntöönpannaan. Siitä syystä meidän tavoitteenamme on ottaa käyttöön myös suuntaviivat, jotka varmistavat sen, että lainsäädäntöä täytäntöön pannaan yhdenmukaisesti. Puhuttiin myös lisätoimenpiteistä, mainitsin niistä yhden, joka koskee julkisia hankintoja. Sitten meillä on myös muita. Pyritään auttamaan PK-yrityksiä sekä rahoituksellisesti että teknisesti, kun ne pyrkivät hoitamaan omat due diligence-velvoitteensa. Luonnollisestikin meillä on myös poliittista vuoropuhelua kolmansien maiden kanssa – OECDnkin kautta on paljon yhteyksiä. Kuulin jonkun mainitsevan Kiinan viranomaisten tekemät ponnistukset tällä alalla. Sehän on tietysti jotain aivan uutta ja meidän käsittääksemme se on aiheutunut siitä yhteistä painostuksesta, joka nyt on kasvussa ja kohdistuu kolmansien valtioiden viranomaisiin – ja niihin, joissa on paljon sulattajia, esimerkiksi Kiinassa, ja olemme ehdottomasti sitä mieltä, että komission lainsäädännön hyväksyminen tällä alueella on myös toiminut kannustimena sen suhteen, että Kiinan viranomaiset ovat ryhtyneet aktiivisemmiksi tällä alalla. Kaiken tämän lisäksi Meillä on tietysti myös kehitysyhteistyötä koskevia säännöksiä, joita olemme valmistelleet huolella yhdessä ulkosuhdehallinnon ja FK-pääosaston kanssa. voi näistä mainita toimet, jotka ovat jo olemassa vakausvälineen puitteissa, jossa tuemme ICGRL ja sen luonnonvarojen suojelua, eli suurten järvien alueella oleva toiminta. Me myöskin viemme eteenpäin mineraalitarjonnan tarjontaketjun tukemista. Jatkamme OECDn aloitetta, joka koskee vastuullista kaupankäyntiä mineraaleissa. Tässä on kyseessä toimii, jota OECD-sihteeristö varsinkin täytäntöönpanee ja sitten meillä on EUn ja YK välinen kumppanuus, joka koskee maata, luonnonvaroja ja konflikteja. Ja tietysti myös tulevia ohjelmia, joissa yhteistyötä voitaisiin kehittää lisää. Tämä esimerkiksi koskee alueellista suuntaantavaa ohjelmaa, toista eurooppalaisessa kehitysrahastossa, joka siis käsittää Keski-Afrikan ja panafrikkalaisen ohjelman globaalit julkiset hyödykkeet ja haasteet. Nämä ovat siis tulevia ohjelmia, joita edelleen täytyy kehittää ja joihin täytyy saada taakse budjettia, mutta Kauppausta, EFKosta ja muualtakin on tulossa kovasti lisää yhteistyöponnistuksia. Tämä ilmaisee sen, että pyrimme todellakin työskentelemään integroidulla tavalla. Puheenjohtaja, jos saan vielä lopuksi sitten ottaa esille sen, että sanottiin, että EU ei voi hyväksyä mitä mikä on usa standardien alapuolella – me emme usko, että se mitä ehdotamme on sen alapuolella, vaan päinvastoin. Yhdysvaltain järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden antaa tietoa. Siinä ei ole kysymys mistään muusta. Se, mitä me ehdotamme, on muuta. Me ehdotamme järjestelmää, jonka mukaisesti ne, jotka sitä täytäntöön panevat, ja jälleen uskomme, että painostusta tulee eri puolilta, kuluttajilta, sitten loppukäyttäjä, lopputuoteyrityksiltä. Mutta meidän järjestelmässämme emme ilmoita vain tietoa, vaan takaamme sen, että EU-markkinoille tulevat puhtaat tuotteet. Kyseessä ovat siis kaksi erilaista lähestymistapaa, kaksi erilaista näkemystä. Yhdysvaltain järjestelmä sisältää avoimuusnäkökohdan. Täytyy ilmoittaa, mutta ei välttämättä tarvitse ryhtyä toimenpiteisiin. Me ehdotamme sitä, että ryhdytään myös toimiin niiden suhteen, jotka maahan tuovat noilta alueilta. Tämä on mielestäni tärkeä asia, jota kannattaa korostaa. Toivottavasti olen siis vastannut useimpiin kysymyksiin mieleen voi jatkaa sitten myös täällä tai kahdenvälisesti niiden jäsenten kanssa, jotka haluavat vielä saada lisäselvennystä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ennen kuin annan toisekomisesta puheenvuoron, herra Deve, Deve haluaisitte kysymyksen. Kiitos. Kuuntelin erittäin tarkalla korvalla tätä sekametelisopan tapaista esitystä, jonka kuulimme. Tämä on hyvin byrokraattista ja Koko järjestelmä on kaukana käytän, käytännön läheisyydestä. Nyt ei mennä loppuun saakka vain puoli tiehen ja pyydetään, että 400 sulattamoa, siis niitä on aika paljon 400 sulattamoa, joita pyydetään ilmoittamaan siitä, että malmit eivät ole peräisin konfliktialueilla. Yhdestä kaivoksesta, mikäli saadaan jotakin tuotetta, suoraan sekoittaa jonkin muun sekaan ja sulattaa tämä kaikki. Tällaista tapahtuu. Vaikea sitten niin jälkikäteen tarkastaa, mistä kaivoksesta mikäkin on peräisin, mikäli valmet on sulatettu tai mineraalit on sulatettu ja sekoitettu. Miten sitten voidaan tehdä ero sen suhteen, mistä mikäkin malmi on peräisin? Kolmasosa Afrikasta, kolmasosa Australiasta ja kolmas Herran Jumalan herra tietää mistä. Ja sitten yksi kolmasosa on konfliktialueita. Tämä on täysin absurdia ja epäkäytännönläheistä tämä koko teidän läheisyystapanne. En nyt käydä lävitse kaikkia seikkoja, mutta ilomielin kuulisin komissiolta erään seikan. Tehän sanotte, että te olette suorittaneet kuulemisia. Voitteko te kertoa meille kirjallisesti toimintakirjallisen kirjelmän puheenjohtajalle ja todeta, että ihmiset, jotka edustivat eri yrityksiä, ketkä kaikki kävivät teidän pakeillanne yritysmaailman edustajina kuulemisen yhteydessä? Kiitos. Kenties minä voin viitata kysymykseen, joka liittyi siihen, kuinka moni yritys oli allekirjoittanut OECDn suuntaviivat. Ehkä ettei ollut tätä tietoa tänä päivänä, mutta voitteko toimittaa tämän jälkikäteen? Noin 2011 yritykset lupasivat noudattaa tota, OECDn due diligence-suuntaviivaa. Voitteko kertoa, kuinka moni yritys on allekirjoittanut nämä suuntaviivat ja uskotteko, että useampi yritys nyt tulee mukaan uuteen järjestelmän? Te totesitte, että Yhdysvalloissa järjestelmän kautta ei voida ryhtyä toimiin näiden yritysten toimien osalta. Mitä sitten tapahtuu, mikäli yritys ei allekirjoita vapaaehtoista merkintää tai standardi asiakirjaa? Ja kuinka sitten kuljettaja pystyy painostamaan asiassa, mikäli lopputuote, kuten matkapuhelin, ei ole mukana tavaran luettelossa? Ilomielin kuulisin vastauksen peruskysymyksiin. Ja näistä ohjeistoimista te toteatte, että yritykseen voidaan antaa rahoituksen ja kannustimia tulla mukaan järjestelmään. Mikäli teillä tänä päivänä ei ole tietoa, niin voitteko jossakin myöhemmässä vaiheessa kertoa, kuinka moni yritys on ottanut tämän onkeensa ja kuinka paljon tukea on annettu yritykselle. Nyt sitten kehityspoliittisen pääosaston edustajille puheenvuoro. Mutta en kenties kaupan pääosasto ensin voi vastata näihin kysymyksiin. Mikä te tänään ei ole vastauksiin, voitte tietystikin lähettää nämä kirjeitse minulle puheenjohtajalle, sitten minä voin toimittaa nämä tiedot valiokunnan jäsenille. Kyllä sekin käy. Kiitos. Kyllä meillä on jotain vastauksia tänään ja voimme toki lähettää teille myös kirjallisesti lisää informaatiota. Jos viittaan tuohon edelliseen puheenvuoroon, haaste saada informaatiota, se on haaste. Se on haaste on myös se, joka myös yrityksillä ja, ja on saada tämä, se on haaste kaikille saada tätä informaatiota, jonka me näen tässä. Frank, Rankilla on myös tässä. Ja esimerkiksi yksittäisissä yrityksissä on määriteltävä tämä, mistä lähteestä tämä tulee, kun heillä on se haaste, että he joutuvat tavallaan keräämään tämän informaation tuolta toimitusketjusta ja on käynyt ilmi, että EU näissä yrityksissä täytyy myös noudattaa näitä Dodd-Frank vaatimuksia. Ja kaikkein vaikein osa tässä ketjussa on nimenomaan tämä sulatus- ja jalostusosa. Eli samat haasteet näillä yrityksillä on se, että niiden täytyy noudattaa Dodd-Frankia. Ja juuri sen vuoksi me sanomme tässä ehdotuksessa, että keskittytään tähän osaan toimitusketjua, tähän segmenttiin, tähän osioon, jossa me saamme kaikilta tietää, että informaation kerääminen on vaikeaa. Ja sen vuoksi me olemme keskittyneet nimenomaan näihin äh, sulattajiin. Ne ostavat luonnollisesti tuotteitaan eri äh, kaivoksista ja sitten sulattavat ne, mutta heidän täytyy tietää, mistä nämä tuotteet tulevat. Mutta tämä vain vastauksena teidän huomioineen. Tämä tutkimus, joka meillä on, niin sen mukaan 12 prosenttia yrityksistä noudattavat OECDn ohjeita. Tämä tehtiin myös huomio, tai puhuttiin näistä, tästä luettelosta, yritysluettelosta, jotka tulivat tapaamaan komissiota. Jos en ole väärässä, niin tämä julkaistiin meidän asiakirjoissamme tämän ehdotuksen yhteydessä. Tämä on se raportti tästä julkisesta kuulemisesta ja vaikutusten arviointitutkimuksesta, joten sieltä löytyy tämä luettelo. Ja sitten, mitä tapahtuu, mikäli EUn tuet, eh, tähän ei tule minkäännäköistä ajantasaistamista. Tämä on vapaaehtoinen järjestelmä, joten ei ole mitään velvoitetta tuojella eh, itse eh, omaehtoisesti lähteä tähän vakuutustoimintaan, mutta tässä kuitenkin tulee selkeästi paineita näitä tuojia kohtaan tuoda näitä tuotteita vastuullisilta sulattajilta. Joten sen vuoksi tämä tällainen lista siinä, jossa julkisesti kerrotaan, ketkä ovat nämä sulattajat ja, ja jalostajat, jotka voivat taata, että tässä on noudatettu asianmukaista huolellisuutta due diligence-järjestelmään. Tämä on erittäin tärkeä asia, joka komission on otettava huomioon siinä vaiheessa, kun me kolmen vuoden kuluttua tarkistamme tilanteen uudelleen ja teemme uusia ehdotuksia. Myös se, että järjestelmään otetaan mahdollisesti pakollisia elementtejä. Kiitos. Sitten TIFCO pääosastosta edustaja Herra Kochi. 80 prosenttia yrityksistä ei siis tänä päivänä noudata OECDn suuntaviivoja. Tämä oli mielenkiintoista tietää neljänä puolen vuoden työn jälkeen. Onko herra Kotsille mitään lisättävää kehityspääosaston kannalta? Olkaa hyvä. Giorgio Kokki, in fact. Giorgio Kokki on nimeni itse asiassa. Olen melkoisen kauan asunut Brysselissä ja tänään olen tottunut kuulemaan nimeni ties missä muodossa. Teille tehty ehdotus Nähdäkseni sen osalta on jo selkeää, että ongelma, jonka yli täytyy pyrkiä nyt pääsemään, on äärimmäisen herkkä herkkä asia. Yksi päällimmäisiä tavoitteita, joka meidän täytyy itsellemme asettaa, on se, että ei ryhdytä täydellisyyden tavoitteluun. Loppujen lopuksi tämmöisen tavoitteiden vastaista. Tämä olisi kaikkein pahin mahdollinen vaihtoehto. Nähdäkseni tarkoitusperänä koko ehdotuksen takana, niin kuin kollegani totesi yksityiskohtaisesti, oli saada aikaan mahdollisimman tasapainoinen lähestymistapa, jolla päästäisiin niihin tavoitteisiin, joihin pyritään ilman, että tässä tapahtuu liikaa ylilyöntejä tai vahinkoja. Vahingot saattaisivat olla sen kaltaisia, että loppujen lopuksi teollisuus siirtyisi pois kehitysmaista, jota kuitenkin halutaan tukea. Yritykset siirtyisivät sieltä pois. Lähestymistapoja on useita. Vaihtoehtoja oli useita, niistä keskusteltiin, kun ehdotusta valmisteltiin ja näistä keskustellaan edelleenkin toimintojen välisessä vuoropuhelussa. Uskoakseni meidän ei pitäisi nyt unohtaa lopullista tarkoitusperää ja erityisestikään sitä tosiasiaa, että yksikin väärä liike tässä yhteydessä saattaisi johtaa siihen, että loppujen lopuksi järkikäteen ei voida tilanteena korjata. Sitten kun asiakkaat ovat kääntäneet selkänsä tavaran toimittajalle, Heitä on vaikea houkutella jälkikäteenä takaisin. Kenties jotkut muut tavarantoimittajat ovat sillä välin vallanneet markkinat. Turvaverkosto tässä järjestelmässä, niin kuin tänä on tullut todetuksi, on tämä uudelleen tarkastelulauseke. Ei 10 eikä 20 vuoden kuluttua, vaan kolme vuotta siitä, kun tämä ehdotus on hyväksytty, tulee tämä uuden tarkasteluasetuksen osalta eteen. Joten aina on mahdollista lisätä painetta, mutta paineen alentaminen, vähentäminen on paljon vaikeampaa ja kalliimpaa. Mitä oheistoimiin tai tukitoimiin tulee? Täällä mainittiin jo erinäisiä välineitä, joten uusia välineitä ei tarvitse nyt ryhtyä keksimään. Kyse on normaalista ohjelmointimenettelystä ja ohjelmamenettelystä. Toteaisin, että edelliseen kehitysrahaston yhteydessä monet kehitysmaat pyytivät, pyysivät tukea juuri kaivostoimintaan. Mikäli ihmiset eivät tule mukaan, mitä, mikäli avautumista ei tapahdu, mikäli avun saajapuolella ei ole mahdollisuutta saada tukea, silloin on hyvin vaikea saada edistystä aikaan myöskään oheistoimien kautta. Olemme täysin avoimia, valmiita keskustelemaan eri toimista tässä suhteessa, niin kuin kaikissa muissakin kehitysyhteistyön asioissa, mutta meillä täytyy olla myöskin vasta puoli keskustelukumppani, jotta poliittinen vuoropuhelu mahdollistuu. Meidän täytyy toimia johdonmukaisesti vastuuntuntoisella tavalla ei voida yksinkertaisesti tässä yhteydessä taata ennen kuin asiat ovat edes toteutuneet sitä, kuka tulee hyötymään tukitoimista. Me olemme avoimia omalta osaltamme, mutta kestää aikansa ennen kuin tämä todellisuudessa tapahtuu, joko alueen takka maan tasolla. Tässä olivat tärkeimmät seikat, jotka halusin tässä yhteydessä poimia esiin. edustaja, joka esitti spesifisen kysymyksen. on tullut yhä ilmeisemmäksi Afrikan maissa, vähiten kehittyneissä maissa Afrikassa. Siksi suositumuskohtelu koskee ei pelkästään raaka-aineita, vaan myöskin jalostettuja tuotteita tuotteita. Syy, miksi hyvin vähän jalostettuja tai liian vähän jalostettuja ja valmiita tuotteita tuodaan, on kovin pitkä, pitkä vakavin ongelmien luettelo on tässä taustalla. Tänä päivänä tämä tarifikysymys on vähemmän hankala este kuin joitakin kymmeniä, kymmeniä vuosia sitten. Edustaja Venta, haluatteko te sanoa lopuksi jotain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 tässä keskustelussa minulle kaikkein tärkeintä on se, että EU-standardit eivät ole kansainvälisten standardien alapuolella tai OECDn standardien alapuolella. Jos me haluamme antaa apua tietyille maille, silloin meidän täytyy myös olla selvillä mineraalien alkuperästä. Se on kaikkein tärkeintä. Ehkäpä tähän vielä ihan nopeasti jotakin. Ensinnäkin äh, tämä omaehtoinen vakuutus on tärkeää, se minkälaista se on. Ja meidän täytyy myös katsoa, mihinkä nämä mineraalit päätyvät, ei ainoastaan rajojen ylitse, vaan ylipäätään koko toimitusketju. Ja herra Winklerin kanssa puhuin Intavaliokunnasta ja me onnistuimme siirtämään äänestystä Intavaliokunnassa ja sen myötä meillä on hieman enemmän aikaa keskustella ja sopia asioista varjoesittelijöiden kesken. Joten varmasti saamme työstettyä erinomaisen lausunnon, siitä olen vakuuttunut. Kiitos. Um, thank you. Thank you, Mr. Kiitoksia herra Venttä kiitoksia myöskin komissiolle sen antamista vastauksista hyvinkin yksityiskohtaisiin kysymyksiin. 21. 22. tammikuuta keskustellaan asiasta. Siinä mielessä saamme herra Ventan lausuntoluonnoksen tarkistusten takarajan 29. tammikuuta kello 12 ja TV-valikunta äänestää 24. helmikuuta. Ja tietystikin siihen mennessä saamme kuulla, mikä meidän lausuntomme painoarvo tulee olemaan. Kiitoksia tästä keskustelusta. Päätän tämän päiväisen kokouksen tänään, mutta muistuttaisin kollegoita siitä, että mikäli te olette koordinaattori, meillä on koordinaattorin kokous huomenna kello 9, mikäli ette ole koordinaattoreita, niin sitten te voitte tulla valiokunnan kokouksen kello 10.30. Silloin keskustellaan vuoden 2015 jälkeisestä asialistasta tai etenemissuunnitelmasta. Ensi maanantaina tapaamme komissaari Stalinidisin kello 17. Tämän päivän vahvistunut. Saimme kokoussalin kello 17 ensi maanantaiksi. Silloin keskustelemme komission jäsenen kanssa, joka on juuri palannut Länsi-Afrikasta. Joten toivokan mukaan kollegat voivat nyt kirjata saman tien tuon kokousaikataulun kalentereihinsa. Kiitoksia ja tapaamme huomisaamuna.